Sitten tämän viikon esityslista. 7. huhtikuuta hyväksyttiin esityslista luonnos ja niin se on jaettu teille. Ja kansanpuolue tänään on pyytänyt, että keskustelut maahanmuutosta lykättäisiin ja että otettaisiin esityksestä glyfosaatti kohdan jälkeen. Ja sieltä kollega, teillä on puheenvuoro. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. EPP-ryhmän nimissä haluaisin pyytää lisäystä esityslistaan tänä iltana. Se koskee glyfosaatin vastustamista. Se voitaisiin käyttää Karimin mietinnön jälkeen Tämä on asia, joka on erittäin tärkeä meidän kansalaisillemme. Kiitoksia, edustaja Delaye. We have no interpretation in English. Puhemies, englannin kielen tulkkaus jäi äsken pois. Valitettavasti emme pääse vastaamaan tähän. Eli Delaye, voisitteko toistaa vielä pyyntöne, niin ehkä nyt englannin tulkkauskin toimii. Olkaa hyvä monsieur le président au nom du groupe ppe comme je le disais Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuten totesin, haluaisin pyytää lisäystä tämän illan esityslistaan. Se koskee glyfosaattia. Keskustelu voitaisiin käydä heti kollega Karimin asian käsittelyn jälkeen. Kuten totesin, on tärkeää, että asiasta voidaan keskustella täysistunnossa. Se on nimittäin asia, joka huolettaa kansalaisemme paljon. Kiitoksia. Haluaako joku puoltaa tätä pyyntöä? Lambert. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, niin itse asiassa tämä on asia, joka on erittäin huolestuttava kansalaisillemme ja minun mielestäni meillä ei ole kuin voitettavaa, jos tästä käydään julkinen keskustelu. Vastustaako joku tätä? Brok, olkaa hyvä. Pane předsedo, málo kdo podporuje debatu o glyfosátu tak jako já, pořádal jsem tomu. Minä, minä olen tarkastellut tätä eh, sekä Minun mielestäni on webstreamattu kokouksissa käsitelty, että tässä ei ole mitään, mitään uutta tulossa. Tässä on mitään uusia muutosehdotuksia. Tässä voidaan näin lyhyessä ajassa ottaa huomioon. Ei, voi, ei tässä mitään uutta ole luvassa. Eli äänestämme tästä ehdotuksesta. Kuka puoltaa edustaja Dylaen ehdotusta, nostakaa kädet pystyyn. Kuka vastustaa? Eli tyhjät äänet. Ehdotus on hyväksytty. No se nyt oli ihan selvää. Voimme tietysti tarkistaa sen, mutta se nyt oli ihan selvä enemmistö. Mutta jos nyt ehdottomasti haluatte, niin tarkistetaan sitten. Eli sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. puolesta ja 91 vastaan. Eli tosi tiukka tulos oli. Eli toistan vielä, että ehdotus on hyväksytty. ja artiklan 106 mukaisesti keskustelemme tästä asiasta Karimin mietinnön jälkeen. Tiistaille ei ole mitään muutoksia ja keskiviikoksi on ilmoitettu, että Malta on vetänyt pois ehdokkaansa tilintarkastustuomioistuimeen ja Scholtesin mietintö poistetaan sen vuoksi esityslistalta. Onko esityslistan muuta huomautettavaa? Ei ole. Eli esityslista on hyväksytty näin. Sitten pitellä on työjärjestyspuheenvuoro. Niin ei tämä ole työjärjestyspuheenvuoro, vaan halusin vain puhua siitä, että sosialistiryhmä on nyt hyvin järkyttynyt siitä, millä tavalla tällä hetkellä on kohdeltu pakolaisia. On täysin rikollista ampua näitä pakolaisia vastaan, jotka pyrkivät hakemaan kansainvälistä suojelua. Haluaisin muistaa, että Fyrom on EUn jäsenehdokasmaa. Eli puhemies, meidän pitäisi <clears throat> nyt vedota Fyromin viranomaisiin, jotta he eivät toimisi tällä tavalla. Ja puhun myöskin Frontexille, koska sen pitäisi turvata pakolaisten turvallisuus. Ja tällä hetkellä olen kuullut, että Itävalta on päättänyt rakentaa ennaltaehkäisevän muurin. Me muistamme Bushin ennaltaehkäisevän sodan, joka oli täysi katastrofi. Pitää viivaa wenn der kollege pittella hier das wort ergreift um ein statement abzugeben möchte äh, minähän tässä äh, ottaa tilaisuus kun tässä kerran äsken käytettiin puheenvuoro tässä, tässä on tietenkin äh, koskee kaikkia eurooppalaisia ja mitä, mitä miten todetaan, että Kreikan viranomaiset ovat saaneet viimeisen tarjouksensa. Eivät ole kuitenkaan tätä tuoreinta tarjosta sitten hyväksyneet Äh, molemmilta, molemmilta, molemmille puolelle sitten tiettyjä, tiettyjä vaatimuksia esittää, että myöskin äh, sitten pakolaiset turvapaikanhakijat käyttäytyvät asianmukaisesti. Mutta Beresillä on nyt työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ryhmäni pyysi kirjallista päätöslausumaa Senegalin ja Bibo Burgin tilanteesta – ja koska sitä ei ole ollut mahdollista tehdä, haluaisin, että välittäisitte presidentille viestin, koska Vivo Burgi ei ole voinut osallistua välimiesmenettelyn käsittelyyn. Ja Bibo Burgi on Senegalin viranomaisten pidättämänä. Ja haluaisin, että presidentti Bakisanille esittäisitte tätä koskevan viestin. Edustaja Beres. Monet tahot ovat ottaneet minua yhteyttä tämän asian tiimoilta ja olen ollut jo yhteydessä Senegalin suurlähetystyön, mutta otan yhteyttä myöskin vielä presidenttiin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja sitten siirrymme esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat kansainvälinen romanipäivä. Ja puheenvuoron komission nimistä saa Jurova. Olkaa hyvä komission jäsen. Dear ladies and gentlemen, honorable members. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät jäsenet, komissio haluaa kiittää teitä mahdollisuudesta saada tänään puhua kansainvälisestä